Okay. Okay, now. Okay, good afternoon. It's time to wait, but before... No niin, nyt on tarkoitus äänestää, mutta sitä ennen pari työjärjestys asiaa. Ensin puheenvuoron saa edustaja Toija. Mrs. Toija. Edustaja Toija. No, she's not there. She's not there. Hän ei ole paikalla. Then Mrs. Cardini.